ainoa pitkän aikavälin ratkaisu, jolla me pääsemme näistä ongelmista ja puhutaanko tästä ratkaisusta vakavasti kyseessä olevien maiden kanssa. Kiitoksia. Kelly on seuraava. As uh, an Irish MEP... Irlantilaisena meppinä ei ole